istunnon pöytäkirja toimitetaan parlamentin hyväksymistä varten seuraavan istunnon alussa. Ja jos kukaan ei tätä vastusta, niin sitten tässä kokouksessa tehdyt päätökset toimitetaan välittömästi muille tahoille. Istunto päättyy ja toivotan teille turvallista kotimatkaa. Hyvät kollegat, kiitoksia.